Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kollegat hyvät naiset ja herrat. We start. Me aloitamme äänestykset, äänestykset. Porządek dzienny przewiduje głosowanie nad sprawozdaniem. Esityslistan mukaan meillä on nyt äänestys Ajala Senderin mietinnöstä tilintarkastusomistumin jäsenen nimittäminen. Herra Vesberg, nyt toimitamme äänestyksen. Siis esityspäätökseksi tähän ei ole tarkistuksia sähköisesti vaan salainen lippuäänestys. Salainen lippuäänestys. Joo, teidän täytyy käyttää äänestyskorttianne. As usual, you can push. Tavallisen tapaan painatte kyllä tai ei tai tyhjää. Erona tässä on vain se, että sininen valo on vain nähtävillä. Ei, ei vihreää, punaista eikä valkoistakaan. start. Eli nyt aloitamme. Otwieram głosowanie. Äänestys alkaa. Czy wszyscy głosowali? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Näin ollen hyväksytty. Onnittelut Rova Ajalalle. Seuraavaksi Rova Wallisin mietintö. Agnes Hankisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidetämistä koskeva pyyntö. Äänestämme siitä hänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitoksia kovasti Rova Huoliselle tästä mietinnöstä. Seuraavaksi Zahradillin mietintö, tiettyjen tekstilituotteiden alkuperäselvitykset. Herra Zahradil saa puheenvuoron. Uh, just briefly, Mr. President. Herra puhemies, ihan lyhyesti Minulla oli ilo ja kunnia toimia esittelijänä. Me lähdimme tässä muuttamaan tätä lainsäädäntöä ja todellakin nyt olemme lähteneet sääntelemään tätä järjestelmää paremmin ja minä todellakin toivon, että te voitte tukea tätä omaa niin Kiitoksia. Panie. Kiitoksia kovasti. Nyt äänestämme tästä mietinnöstä nimenhuutoäänestyksenä. Nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Onnittelut esittelijät, tämä on hyväksytty. Seuraavaksi Serakianin suositus Kroatian osallistuminen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan. Edustaja De Keiser. Unohdin äänestyskorttini. It's a very big problem. Onpa iso ongelma meille kaikille. Sprawozdanie pani Seracani. Toisin sanoen Serakianin suositus Kroatian osallistuminen Euroopan huumausaineiden seurantakeskuksen toimintaan. Äänestysäänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut rouva Serakianille. Seuraavaksi niin suositus euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden välisestä ammattimaisesta eurorahan maatikuljetuksista annetun asetuksen soveltamisalan laajentaminen. Esitteli, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Esittelijänä ja niiden poliittisten ryhmien puolesta, jotka tämän hyväksyvät, pyydän, että lykkäämme näitä, näistä kahdesta mietinnöstä äänestämistä, jossa kysymyksessä on eurorahan kuljetukset. Kyseessä on tämä mietintö ja sitten toinen mietintö vähän kauempana. Se on äh, AFET 0076 äh, Ukonin äh, toinen mietintö. Nämä koskevat proseduraalimenettelyjä tarkoituksena on tehdä parempaa yhteistyötä neuvoston ja komission kanssa. Pyydän siis teitä kaikkia tukemaan tämän mietinnön ja sitten tuon 0076 mietinnön äänestämisen lykkäämistä. Kiitoksia kovasti. Nyt seuraavaksi haluaisin kuulla yhdeltä, joka tukisi tätä esitystä, Rova Bowles. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia kovasti, puhemies. Selvennettäköön sen verran, että valiokunta on pyytänyt tätä lykkäystä Nimittäin meillä on menettelymääräyksiä rikottu neuvoston tekstissä, josta sovittiin kirjallisessa menettelyssä, niin siellä korvatekstissä oli hävinnyt yksi luotonjohdotuksen kappale, meillä on kerrottu, että komission oikeusyksikkö ei ole hyväksynyt tekstiä, joka ei yhteistä ymmärrystä heijastele, huolimatta siitä, että yhteis ymmärrys ei sinällään ole oikeudellisesti sitovaa. Emme voi hyväksyä yksipuolista muutosta, siitä tulisi ennakkotapaus. Emme voi äänestää ennen kuin tämä asia ratkaistuu. Emme voi sallia, että toimielinten välinen sopimus tai yhteisymmärrys tai mitään muutakaan ruvetaan käyttämään parlamentin rajojen vallan suitsemiseksi, koska siitä on sovittu sopimuksissa. Siksi tätä ei voida pitää ennakkotapauksena. Meillä ei välttämättä ole selkeä käsitys siitä, ettei se toistu ennen kuin me voimme jatkaa tämän parissa. Kiitoksia Rova Bowles ja nyt haluaako joku vastustaa tätä esitystä, jonka Rova Okoni teki, eipä täällä ei kun on kyllä. Presidente, io non sono propriamente... Puheenjohtaja, minä oikeastaan vastusta tätä ehdotusta, mutta mutta otan huomioon, että maanantaina iltapäivällä pyydettiin, että hyväksyttäisiin esityslista koko viikoksi. Mietin nyt vain, miksi tätä ehdotusta ei tehty eilen, vaan vasta juuri nyt äänestettäessä. Kiitoksia kovasti. Nyt äänestämme Okonin esityksestä. Äänet puolesta, Kiitos ja vastaan tyhjää. Eli me lykkäämme äänestyksen toimittamista. Kahden mietinnön kohdalla, jos esittelen on OK, niin sitten tikkaun mietinnön maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän liikennesovellukset äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty onnittelut edustaja Tikaulle. Simpsonin mietintö kansainväliset ilmailusopimukset Lissabonin sopimuksen puitteissa. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty onnittelut Simpsonille. Seuraavaksi El Hedrauin mietintö. Toinen käsittely. Siis toinen käsittely verojen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta. Meillä tarvitaan tässä määräenemmistö ykkösryhmään puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. Seuraavaksi tämä tarkistetaan vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt seuraavaksi neuvoston kantaneen tarkistettuna on hyväksytty. Onnittelut eh, herra Al-Hadrauille. Sitten seuraavaksi Lainenin mietintö Euroopan ympäristötilinpitoa. Ykkösryhmä nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavaksi komission esitys näin tarkistetun näin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi lainsäädäntöpäätöslauselma esitys nimenhuuto äänestyksenä. Siinä ei ole tarkistuksia. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut herra Lainenille. Seuraavaksi Rova Okonin mietintö ja mehän olemme lykänneet äänestyksen toimittamista. Eli seuraavaksi Odin mietintö, EU 7 tutkimuksen teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma. No niin, päätös ei tarkistuksia. Kohta 12, kohta kohdalta, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kohta 18 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 24. Kohta kohdalta ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 47, kohta kohdalta, ensimmäinen osa puolesta. Mr. Kowal, the floor is yours. Olkaa hyvä. Puhemies, olen ilmoittanut jo pääsihteerille, että haluaisin tehdä tähän suullisen tarkistuksen. Poistetaan kohta 27, koska tässä kohdassa on epätosia tietoja hyvin tärkeästä tieteellisestä hankkeesta. Haluaisin kertoa kaikille kollegoille, että mitä tähän hankkeeseen tulee, Ethical Review tehtiin 15. maaliskuuta tänä vuonna Itävallan, Saksan ja Hollannin, Ranskan Ranskan asiantuntijat eh, hyväksyvät eh, tämän eettisen tarkistuksen, joten eettiset säännöt ovat eh, kohdallaan. Komissio seuraa tätä hanketta ja on seurannut alusta asti, joten haluaisin pyytää, että mietinnössämme ei olisi tietoja, jotka eivät pidä paikkaansa. Tämä on äärettömän tärkeä mietintö hanke, jota toteutetaan Krakoviassa. Pustna, która mówi. Niin, täällä on suullinen tarkistus olemassa, hyvät naiset ja herrat, että poistettaisiin kohta 27 kokonaisuudessaan. Ensinnäkin täytyy nyt kysyä, haluaako joku vastustaa? Ne, jotka olivat ylhäällä, vastustivat yli 40 oli vastustamassa näin suullinen tarkistus ehdotus ei mennyt läpi. Sitten palaamme kohta 47, kohta kohdalta äänestämisen 21. osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 60, kohta kohdalta ensimmäinen osa ja puolesta, vas, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdat osakappaleen E puolesta, vastaan. Me tarkistamme tämän koneellisesti. Johdan osakappaleen E-äänestys alkaa. E, proszę Państwa, Eh, koleżanki. Hyvät naiset ja herrat, lähtekää nyt ja lähimmälle uloskäynnille. Olkaa hyvä, lähtekää lähimmälle uloskäynnin kautta ulos. The nearest exit. Do not use, do not use the elevators and don't go back to your offices.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 Uh, dear colleagues, listen up. Uh, the, uh, thank you all for this wonderful... Kiitoksia tästä hienosta harjoituksesta. I'm glad to see you all back here. Mukava nähdä teidät kaikki täällä vielä yhtenä kappaleena. Iloinen ilmoitus. Ei enää äänestyksiä tänään. Äänestykset on lykätty huomiselle, niin kuin myös äänestysselitykset. Olisin vo- toivonut, että olisin voinut sanoa tämän etukäteen teille. Ψήφι αύριο. Ευχαριστώ πολύ. hyvä.